yksin matkustavista lapsista ähm, Ekressä. Joten kiitoksia. Ja jos haluatte lähteä salista, niin pyytäisitte lähteä salista hiljaisesti. Äh, kiitos yhteistyöstä niin, että voimme mennä tähän seuraavaan aiheeseen ilman mitään taukoa. Kiitoksia oikein paljon. Nyt me puhumme Euroopan unionin takaisinottopolitiikasta ja haluaisin nyt lyhyesti esitellä teille tämän paneelin. Me keskustelemme tässä toisella kierroksella, joka tehdään yhdessä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasian valiokunnan kanssa, jota johtaa Täällä on myös edustaja Lohpiiler paikalla ja puhumme EUn takaisinottopolitiikasta. Tärkeänä on EUn maahanmuuttopolitiikan elementtinä. Meidän tulee nyt vahvistaa EUn maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa. Ja tässä yhteydessä me emme saa unohtaa, että tämän asian kehittäminen EUn tasolla voidaan saavuttaa ainoastaan tasapainoisella lähestymistavalla kohti maahanmuuttopolitiikkaa. Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikka perustuu johdonmukaiselle lähestymistavalle ja takaisinotto. ovat erittäin tärkeitä tässä, kun käsitellään maahanmuuttopolitiikkaa ja pakolaisuutta. Sen tärkeänä osana on Euroopan komissio, mutta Lissabonin sopimuksen jälkeen myös Euroopan parlamentti. Ja meidän täytyy pitää muista mielessämme, että Euroopan parlamentilla on oikeus antaa hyväksyntänsä tai ei Meillä on siis viimeinen sana, mitä tulee takaisin ottoon maahanmuuttopolitiikassa. Vuonna 2010 ensimmäisen takaisinottosopimuksen neuvotteluissa komission julkilausumaa liitettiin Euroopan parlamentin päätöslauselmaan liitteenä, jossa sanottiin, että Euroopan parlamentille säännöllisesti tiedotetaan – tällaisten takaisinottosopimusten äh, laatimisesta ja äh, komission edustajat äh, eri tasoilta osallistuvat libevaliokunnan kokouksiin ja jotta voitaisiin vahvistaa tätä Euroopan parlamentin oikeutta, niin tämä yhteistyö on toteutettava hyvin tehokkaalla tavalla. Me uskomme, että tämä Euroopan parlamentin mukaan no, olo tulee lisäämään valvontaa ja varmasti parantaa takaisinottopolitiikan sisältöä kokonaisuudessaan. Siksi meidän tulisi nyt seuraavan tunnin ajan keskustella siitä, miten me voimme parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttaa äh, tähän äh, asiaan ja lisätä, äh, tuoda lisäarvoa Euroopan parlamentin osalta EUn takaisinottopolitiikkaan, joka on tärkeä elementti Tukholman ohjelman onnistumisella seuraavan viiden vuoden aikana joten nyt aloitamme tämän keskustelun ja annan puheenvuoron ensin Jean-Pierre Casarinolle, joka on Euroopan yliopistoinstituutin tista Firenzestä. Kiitokset eh, Aguilar. Hyvät eh, naiset ja herrat, on suuri ilo ja kunnia täällä saada teille puhua. Kiitokset eh, kutsusta. Minä lyhyesti puhun eurooppalaisista takaisinottojärjestelmistä ja sen vaikutuksista ihmisoikeuksien noudattamiseen. Tällainen järjestelmä on sinänsä aivan oikea on ollut jäsenvaltioilla hyvin monia erilaisia sopimuksia ja sitten unionissa on kehitetty yhteinen sopimus. Minä en kymmenessä minuussa minuutissa voi tätä järjestelmää teille sen enempää selittää. Järjestelmät ovat kovasti erilaisia eri jäsenvaltioissa, mutta minä haluaisin viitata, minkälaisia seurauksia vastakaisinottosopimuksella on Amsterdamin sopimus tuli voimaan ja sinne silloin saatiin takaisinottoon toimivalta unionille ja Lissabonin sopimus toi jaetun toimivallan unionin ja jäsenvaltioiden välille. Ja tietenkin, kun on olemassa takaisin jaettua toimivaltaa unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä, niin siitä ei pitäisi syntyä mitään sen kummempia ongelmia, varsinkin kun se tähtää tähän lojaalin yhteistyön periaatteeseen. Ja tämä pääperiaate on unionin perustus perustamissopimuksen artiklassa neljä, mutta kuitenkin tarkoitetaan, tarvitaan sitten valvontamekanismeja, jotta voidaan saavuttaa unionin tavoitteet ja kunnioittaa arvoja, erityisesti ihmisoikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia sekä ihmisarvon oikeuksia. Ja tässä viittaan tiettyihin artikloihin, erityisesti artiklan 2 ja 6 unionin sopimu- perustamissopimuksessa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tarvitaan jäsenvaltioiden ja unionin prioriteettien välille tiettyä yhdenmukaisuutta, ja tähän ihan lyhykäisesti vielä puutun. Ja sitten jos ajattelemme tätä valvontamenettelyä, minä tahtoisin kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että kansainväliset sit sitoumuksen ihmisoikeuksien noudattamisesta ja niiden äh, liittyvät jäsenvaltioiden vastuuseen erilaisten kahdenvälisten äh, sopimusten ja pöytäkirjojen kautta, joita unioni ja nämä ja valtiot ovat, jäsenvaltiot ovat tehneet erikseen kolmansien valtioiden kanssa. Ja meillä on olemassa sitten äm, takaisinoton komitea, joka toimii välittäjänä eurooppalaista kansainvälisten sopimusten valvojana kuitenkin sen merkittävin tehtävä on juuri se, että se miettii sopimuksen teknisiä soveltamispuolia. Ja siitä syystä tämän takaisinotto-sekakomitean täytyisikin saada lisäväline, jotta voitaisiin välittää tietoa konkreettisesta tilanteesta, joissa takaisin, joihin takaisin otetut henkilöt joutuvat palattuaan kol- tuonne kolmanteen valtioon. Eli täytyy välittää tietoa, millä tavalla nämä henkilöt ovat otettu, on otettu takaisin ja minkälaisia ongelmia jokapäiväisessä elämässä sitten syntyy. Tätä välintä tarvitaan erityisesti siksi, että takaisin ottosopimuksia Euroopan unioni on solminut valtioiden kanssa, jotka eivät ole allekirjoittaneet vuoden 1951 Geneven yleissopimusta pakolaisten suojelusta. Erityisesti tässä on kyse Pakistanista ja näin on kyse sitten Pakistanin palautetuista henkilöistä tai sitten Pakistanin kautta kulkevista henkilöistä vaikkapa Afganistanin suuntaan. Euroopan unioni on tehnyt sopimuksia myös sellaisten valtioiden kanssa, jotka ovat kylläkin allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen, mutta joiden turvapaikkajärjestelmä on surkea, erityisesti Ukraina. En nyt voi tässä luotella kaikkia niitä, mutta Ukraina yhtenä esimerkkinä. Me olemme saaneet YK on korkean edustajan kertomuksen juuri Ukrainasta ja takaisinottomenettelyjen heikkoudesta Ukrainassa. Sopimuksia on myös tehty sellaisten valtioiden kanssa, joita ei pidetä varmoina. E, ja tässä erityisesti puhun Serbiasta. Sopimukset on tehty sellaisten valtioiden kanssa, joissa vähemmistöjen ongelmia ei ole ratkaistu. Erityisesti tässä on kyse kyse Kosovosta. Ja ja varsinkin jos kyse on muiden maiden kansalaisten kautta kulusta näiden maiden kautta omiin valtioihinsa. Ja tässä esimerkiksi rajojen ylittämisestä voidaan vaikkapa määritellä vankilatuomio. Ja tässä kyse on nimenomaan nyt esimerkiksi Marokosta, jonka kanssa tällaista, tällaista sopimuksen, takaisinottosopimusta ollaan allekirjoittamassa. Ja nyt me tarvitsemme uutta välinettä ja myös tuon välineen täytyisi olla yhteen toimiva ja myös joustava erityisesti kun perusoikeusasiakirja on jo Lissabonin sopimuksesta lähtien ollut samantasoinen asiakirja kuin perustamisasiakirjat. Puutun erityisesti artiklan 17 kun tämän sekakomitean täytyy täysin riippumatta seurata, miten perustamissopimuksia toteutetaan, miten, ja tarvitaan tällainen varhaisvaroitusjärjestelmä ja myös valvontajärjestelmä. Ja tällainen valvontajärjestelmä tarjoaisi mahdollisuuden perustella sopimuksen täytäntöönpanoa, jos tuossa maassa on loukattu perusoikeuksia esimerkiksi, ja siihenhän Aguilarkin viittasi, ja myös perustella ne erilaiset kriteerit ja myös määritellä ne valtiot, joiden kanssa Euroopan takaisinottosopimukset ovat epäilyksen alla. Kannattaako niitä sitten tulevaisuudessa neuvotella näiden maiden kanssa, joten äh, tällaiset, tällaiset kriteerit nyt periaatteessa on vuonna 2002 laadittu, mutta ne vastasivat vain vain erityiseen tiete, tiettyyn pätkään unionin historiaa. Ja jos ajatellaan nyt vaikkapa Lissabonin sopimuksen allekirjoittamista, varsinkin tuon perusoikeusasiakirjan mukaan ottamista perus, tuon perustamissopimuksiin, niin tarvittaisiin myös uudelleen uudet määritelmät. Ja sitten toinen kysymys liittyy näiden prioriteettien yhdenmukaisuuteen ja sitten jäsenvaltioiden ja unionin väliseen lojaaliin yhteistyöhön. Kahdenvälisesti hän jäsenvaltiot ovat aina tehneet takaisinotossa yhteistyötä ja ennen komissiotakin tällaisia kahdenvälisiä yhteistyö menettelyjä oli olemassa, joita voitaisiin kutsua kattavi, kaiken kattaviksi ja näin tietysti kyse oli vastavuoroisista velvoitteista, mutta kuitenkin käytännössä nämä ovat hyvin epätasapainoisia. Monet valtiot ovat ottaneet diplomaattista painetta eh, näihin sopimuksiin aika lailla, jotta on saatu pakotettua joku kolmas maa eh, yhteistyöhön. Ja on, on sanottu, että kahdenväliset neuvottelut voivat ajautua ongelmiin, jos ei tehdä terrorismiyhteistyötä, poliisiyhteistyötä, rajavalvontayhteistyötä, energiaturvallisuusyhteistyötä. Eli jos näin Eli tällainen kahdenvälinen kumppanuus on paljon laajemmassa kehyksessä nyt nähtävä. nähtävä. Ja kun ajattelen tällaista laajempaa kehystä, niin haluaisin muistuttaa siitä, että tässä linkitytään siihen politiikkaan, missä kauppasuhteet, ulkosuhteet, sisämarkkinasuhteet, kaikki linkittyvät toinen toisiinsa hyvinkin vahvasti. Tämä kahdenvälisten neuvottelujen on ongelmat ovat huomattavat ja jäsenvaltiot aina tietysti miettivät takaisinottokysymyksiä suhteessa muihin poliittisiin kysymyksiin, jotka usein ovat elintärkeämpiä niiden mielestä kuin tuo takaisinottoasia. Joka tapauksessa mielestäni Amsterdamin sopimuksesta lähtien unioni on kehittänyt tätä alaa, yhteistyötä on aika paljonkin olemassa takaisinotto puolella, ja, mutta tällaisia ehtoja on tehty lähestulkoon kaikille aloille, eli keskitytään tuossa taka, takaisinottopolitiikassa unionin ja kolmansien valtioiden suhteessa tiettyihin muihin ongelmiin tuon takaisinottopolitiikan politiikan lisä, lisäksi. Tuo sisäasioiden pääosasto on kovasti on vallalla näissä suhteissa kolmansiin valtioihin ja esittää näitä eri maahanmuuton kokonaislähestymistapoja, vaikka tähän pitäisi tietysti ulkosuhdehallintokin ottaa mukaan ja pikkuhiljaa siihenkin suuntaan on päästy. Eli tässä pikemminkin toivotaan, että toimitaan nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti, jotka eivät yleensä kuitenkaan sitten pysty puolustamaan ihmisoikeuksia. Meidän täytyy myös muistaa, että tällaisia ongelmia syntyy silloin, kun rajavalvontaa tehostetaan ja liikkuvuutta rajoitetaan. Ja tästä mm, esimerkiksi Tunisia yhtenä esimerkkinä. Ja tämä joustavuus ja operatiivisuus monta kertaa heikentää turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksia. En oikeastaan tiedä, miten nyt vaikkapa sisäasiain pääosasto ja Euroopan ulkosuhdeyksikkö voisivat yhdessä käsitellä tätä takaisinottopolitiikkaa ja minkälaiset poliittiset menettelyt sitten voitaisiin niiden valita. Kuitenkin tiedän, että nämä takaisinottosopimukset on ne tehty sitten Euroopan tasolla tai tai sitten kahdenvälisellä tasolla, niin niihin eri kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeusjärjestöt sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla ovat kiinnittäneet huomiota sekä Euroopassa että kolmansissa maissa erityisesti Pohjois-Afrikan valtioissa, joissa arabikevään jälkeen on jatkuvasti hyökätty sosiaalisen oikeud- sosiaalista oikeutta vastaan, vapauksia vastaan ja ihmisarvoa vastaan. Ja näin tietysti täytyy kiinnittää huomiota näiden valtioiden päättäjiin. Ja nämä odotukset tietysti liittyvät Euroopan unionin politiikkaan ulkosuhteissa ja vaaditaan näin vahvaa yhteistyötä näiden maiden kanssa. Ja lopuksi huomauttaisin, että nyt tietenkin on olemassa selkeä kriteeri eli tuo lisäarvo. Ja se on tullut Amsterdamin sopimuksesta jo. Ja nyt en ehkä haluaisi vaikuttaa liian idealistilta, mutta uskoisin, että vahvin ja uskottavin lisäarvo, jota Euroopan unioni voi tuottaa ulkosuhteissaan kolmansien valtioiden kanssa taka, takaisinottopolitiikassa nimenomaan liittyy perusoikeuksien, ihmisoikeuksien suojelemiseen. On päivän selvää, että parlamentin roolin vahvistaminen on avainasemassa samalla tavalla kuin tietysti myös unionin ulkosuhdehallinnon roolin vahvistaminen on myös olennainen. No niin, kiitokset teille. Kiitokset, Kaasarino. Te puhuitte nyt Firenzen yliopiston instituutin puolesta ja seuraavaksi Marina Schramma maahanmuutto, kansainväliseltä maahanmuuttojärjestöstä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Alkuun haluaisin kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön puolesta kiittää teitä tästä kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen. Meidän järjestömme ei liity millään tavalla pakkokäännytykseen eikä sinänsä takaisin ottoon, mutta olen tukenut kolmansia maita, jotka ovat solmineet unionin kanssa takaisinottosopimuksia kapasiteetin parantamiseksi ihmisoikeuskysymyksiä käsiteltäessä. Ja me olemme myöskin katsoneet yksilöiden tilannetta takaisinoton jälkeen. Ensinnäkin haluaisin esittää teille ihan yleisluontoisia huomioita takaisinottoon ja ihmisoikeuksiin liittyen. Niin kuin kollega Kasarino jo totesikin, takaisinotto on vain väline tai toimenpide palautuksen karkotuksen toteuttamiseksi, mutta sillä ei pitäisi sinänsä olla vaikutusta ihmisoikeustilanteeseen. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että takaisinottosopimuksen allekirjoittaminen, siinä pitäisi huomioida yksittäisten maiden maahanmuuttotilanne. Ja mikäli ongelmia on, niin silloin takaisinottoon ei pitäisi suostua. Toisaalta nämä sopimukset tehostavat, nopeuttavat näitä takaisinottokysymyksiä Eli kyse on tästä tarpeesta. Eli kyllä tärkeää on, että henkilöillä on mahdollisuus nauttia omista oikeuksistaan ja tämän merkitys korostuu erityisesti silloin, kun katsotaan tilannetta joissakin kolmansissa maissa kyseisen henkilön oikeuksia on arvioitu ennen kuin hän on tullut unionin maasta heidän maahan. Ja sitten mitä tulee itse valvontaan, niin tässä on olemassa kaksi lähestymistapaa. Yksi liittyy itse menettelytapoihin, miten tehokkaita, miten vaikuttavia ne ovat. Mutta keskinäinen takaisinottokomitea hoitaa tämän. Ja sitten on näiden yksilöiden tilanteen arvioiminen. Mitä tapahtuu prosessia ennen, sen aikana ja sitten takaisinoton jälkeen. Erityisesti mitä tapahtuu takaisinoton jälkeen. Tässä pitää kiinnittää huomiota eri tekijöihin. Ensinnäkin välittömästi sen jälkeen, kun ihminen on otettu takaisin, niin mitä tapahtuu. Miten heidät otetaan vastaan silloin, kun hän saapuu kauttakulku- tai kotimaahansa. Mutta sitten myöskin pidemmällä aikavälillä. Miten kestävästä takaisinotosta on kyse? onko mahdollista integroida tai uudelleen integroida kyseinen yksilö yhteiskuntaa. Sitten on olemassa kaksi yksilökategoriaa, joista haluaisin kertoa teille hiukan enemmän ja mihin tulisi niiden osalta kiinnittää huomiota. Ensinnäkin omat kansalaiset. Tämä on tiettyjen sopimusten osalta tärkeämpi kuin muiden osalta. Georgian, Pakistanin, Sri Lankan osalta tällä on keskeinen merkitys. kun ihmiset palautetaan, niin ihmisillä pitäisi olla välittömästi tietyt oikeudet käytettävissä, asiakirjoja saatavilla, oikeus kiinteistön omistamiseen, yleiset vanhempana olemisen oikeudet, jotka he menettivät silloin, kun he lähtivät maasta. Mutta lisäksi täytyy katsoa myöskin pidemmän aikavälin ratkaisumalleja, kuinka kestävä palautus on kyseessä, onko henkilöllä mahdollisuus aloittaa elämä uudestaan, kun ne ovat palanneet tähän maahan. Tässä täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Viranomaisten pitäisi tietää näistä henkilöiden mahdollisesti kohtaamista ongelmista. Toinen ryhmä liittyy kolmansien maiden kansalaisien ja heidän tilanteen arvioiminen on keskeisempää silloin, kun katsotaan tällaisia tavallisia kauttakulkumaita, kuten jo täällä mainittu Ukraina. Tarkoituksena on varmistaa, että ihmisillä olisi oikeus pakolaisaseman saamiseen, mutta ekran ihmiset tästä tulevat kertomaan varmaan vielä enemmän. Kun puhutaan takaisin otosta, niin täytyy tietenkin katsoa, että saadaan kestävältä pohjalta tämä takaisin ottaa hoidettua. Ja kolmanteen maahan voidaan vain palauttaa, mikäli kotimaahan palautus on mahdotonta. Eli täytyy katsoa, mitä kolmannessa maassa tai kol- kauttakulkumaassa voisi tapahtua. Voidaanko henkilölle tarjota siellä kestävältä pohjalta integroitu takaisinotto? Onko heillä mahdollisuus saada pysyvän, pysyvä oleskelulupa? Voidaanko heidän antaa heidän tarpeensa tyydyttäviä palveluita käyttöön? Ja sitten tilanne heti, kun ihminen on tullut maahan. Onko heillä mahdollisuus tulkkaukseen, voidaanko heille kertoa, mitä on tapahtunut, mitä tapahtuu seuraavassa vaiheessa. Joissakin maissa nämä kolmansien maiden kansalaiset viedään ikään kuin tällaisiin vankiloihin, kunnes selvitetään, ovatko he oikeutetusti laillisesti tulleet maahan ja sitten heidät siirretään vastaanottokeskuksiin. Eli huolenaiheita kyllä liittyy, kyllä löytyy ja niihin todellakin täytyy perehtyä. Ja IOM on yhteistyössä komission kanssa työstänyt pilottihankkeita. Tämän vuoden lopussa tai heti ensi vuoden alkupuolella se olisi tarkoitus käynnistää. Se on kolmivuotinen ja siinä keskitytään Pakistaniin ja Ukrainaan. Nämä ovat jo mainit, maita, jotka tulivat jo mainittua tämän monitoroinnin yhteydessä. Me teemme UNHCRn kanssa tässä yhteydessä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Tarkoituksena on tarkastella sitä, että mitä tapahtuu henkilölle, kun hän on palannut tähän maahan. Ajatuksena olisi tarkastella kolmansien maiden kansalaisia, että myöskin kotimaan kansalaisia. Kolmen vuoden ajan seurataan tilannetta, mitä näille henkilöille tapahtuu, mitä tapahtuu tämän pidättämisen tai takaisinoton jälkeen. Ja yritetään sitten tarjota hallitukselle palautetta. Heidän kanssa täytyy tehdä yhteistyötä, mutta me teemme myöskin muiden asianosaisten tahojen kanssa yhteistyötä tämä riittää omalta osaltani tässä vaiheessa. Oikein paljon kiitoksia. Shram. Kiitoksia oikein paljon. Shram. Ja nyt menemme sitten kolmanteen panelistiin, joka äh, vastaa äh, Rova Helen Supius Davidin, joka on henkilö, joka vastaa takaisinotosta ja palautuksista Euroopan pakolaisen ihmisoikeusjärjestöjen neuvottelukunnassa. Kiitoksia. Minä edustan ECREA, Euroopan pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöjen neuvottelukuntaa, jossa on yli 70 pakolaisia auttavaa järjestöä ympäri Eurooppaa. Ja olemme erittäin iloisia, että voimme kertoa täällä takaisinottosopimuksista. Ensinnäkin halusin sanoa, että Ekren näkemys takaisinotosta on se, että me emme mitenkään kiellä valtioiden suverenia oikeutta – valvoa sitä, kuka pääsee heidän alueelleen ja on oikeus palauttaa ihmisiä, jos tämä liittyy tehokkaaseen turvapaikkamenettelyyn ihmisille, jotka tarvitsevat turvapaikkaa ja turvapaikkahakemuksen kunnolliseen tutkintaan ja oikeudenmukaisen, jos varmistaa oikeudenmukainen kohtelu takaisin Ähm, otossa. Usein takaisinottosopimuksia pidetään ainoastaan hallinnollisina sopimuksena, tällaisina toimintavälineinä, jotka helpottavat palauttamista. Siksi takaisinottosopimus itsessään ei riko ihmisoikeuksia. Ja on tietenkin joitakin ihmisoikeuslausakkeita takaisinottosopimuksissa, mutta meidän mielestämme se ei riitä, koska niiden täytäntöönpanoon liittyy hyvin paljon Mm, kysymyksiä ja tätä täytäntöönpanoa ei aina oteta huomioon keskusteluissa, joten erittäin iloinen, että meillä on tänään täällä tämä keskustelu ihmisoikeusvaikutuksista. Meidän mielestämme on se, että takaisinottosopimusten neutraalius perustuu ajatukseen, että palautusprosessi on oikeudenmukainen ja että turvalausekkeita noudatetaan, mutta valitettavasti näin ei aina ole ollut. Ja mm, ihmisoikeuksia kyllä rikotaan, on huolenaiheita ja me puhumme tässä kuitenkin ihmisistä ja ihmiselämästä, äh, joka saattaa vaarantua tässä yhteydessä. Mennyt nyt palaa tai yritän täydentää tässä tätä ensimmäistä herra Kasarinan puheenvuoroa, joka nosti esiin jo ihmisoikeuskysymyksiä ja haluaisin korostaa pääsyä turvapaikkaa menettelyn parin rajoilla ja joitakin konsepteja EUn turvapaikkalainsäädännössä, esimerkiksi mm, turvallinen kolmas maa-konsepti. Takaisinottosopimuksen soveltaminen voi olla vai- ongelma, jos suojan tarpeessa ollut ihminen ei päässyt Ähm, turvapaikkamenettelyn pariin. Äh, sellaisia tapauksia on, jossa äh, tällaisia vaatimuksia ei kirjattu ylös rajalla, jos ihmiset eivät saaneet riittävästi tietoa turvapaikkamenettelyistä. Tämä on huolestuttavaa ähm, tiettyillä EUn ulkorajoilla viimeisimmässä tutkimuksessa, jonka teimme, me kuulimme ongelmista Puolan ja valko rajalla, Unkarin ja Ukrainan rajalla ja Unkarin ja Serbian rajalla, samoin myös eh, Kreikan ja Turkin rajalla. Tämä on tunnetumpi tapaus. Jotkut järjestöt puhuvat jopa siitä, että ihmisiä todellakin työnnetään takaisin Kreikan rajalla. Ja nämä ovat kaikki sellaisia sopimuksia, joissa EUlla joko on takaisinottosopimus voimassa Ukrainan ja Serbian kanssa esimerkiksi, tai tällaista sopimuksista neuvotellaan esimerkiksi valko ja Turkin kohdalla on näin. Joten vuotisessa ähm, raportissa Unkarin Helsinki-komitea ähm, esimerkiksi saisi selville, että turvapaikanhakijoita jatkuvasti palautettiin Serbian Unkarista, vaikka Unkarin poliisi aina sanoi, että kaikki turvapaikkaa päätökset rajalla tehdään kaikkien lain vaatimusten mukaisesta, niin Helsingin komitea kuitenkin löysi tapauksia yksimatkustavista alaikäisistä, joiden tilannetta ei kunnolla tutkittu Unkarin viranomaisten toimesta. Tähän liittyvät myös nopeutetut palautusmenettelyt. Rajoilla palautus menettelyt saattavat, takaisinottomenettelyt saattavat olla erittäin lyhyitä. Tällaiset nopeutut menettelyt löytyvät esimerkiksi EUn takaisinottosopimuksesta Montenegron, Serbian, Venäjän ja Ukrainan kanssa, samoin kuin Turkin suunnitellun sopimuksen kanssa. Tällaiset nopeutetut menettelyt tarkoittavat, että ihminen voidaan palauttaa muutaman päivän sisällä. Tämä tarkoittaa, että ei ole mahdollisuutta kerätä riittävästi todistusaineistoa, puhua asianajalle, vedota tähän päätökseen yrittää kumota tätä päätöstä. Se on käytännössä mahdotonta. Monet takaisinottosopimukset mahdollistavat myös tällaisten kolmansien maiden kansalaisten takaisinoton. Tämä tarkoittaa, että henkilöitä palauttaa valtion, jonka kansalaisia he eivät ole. Tämä ottaa ongelmia erityisesti, kun on kyse tällaista läpikulkumaista, kuten Ukrainasta. Ja Tämä johtuu tästä turvallista kolmas maa konseptista, jota sovelletaan. Se tarkoittaa sitä, että maa, jota kuvitellaan pystyvän tarjoamaan turvapaikka turvapaikan hakijalle eikä vaaranna heidän henkeään, niin silloin e, henkilö, joka on kulkenut tällaisen maan kautta, voi jättää turvapaikkahakemuksensa tuossa maassa eikä EUn jäsenvaltioissa. Serbiaa pidetään esimerkiksi tällaisena valtiona, mutta monet kansalaisjärjestöt ovat osoittaneet, että näin ei ole. Miksi näin ei ole? Koska Serbiassa on useita esteitä turvapaikkamenettelyä pääsylle turvapaikkahakemuksia hyväksytään äärimmäisen vähän eikä ole mitään mahdollisuuksia valittaa näistä päätöksistä konseptitkin ovat, tämä koko konsepti turvallisesta valtiosta on väärä. Se vaarantaa koko turvapaikkaprosessin. Ja jos tätä konseptia halutaan käyttää, niin silloin se pitäisi aina arvioida tapaustapaukselta eikä yleisesti. Eräs toinen asia, jonka herra Kasarino jo mainitsi, ovat ihmisoikeusrikkomukset kolmansissa maissa ja sitten tällainen mm, ketjussa palauttamisen vaara, että ihmistä lähetetään yhdestä maasta toiseen niin, että lopun lopuksi henkilön henki saattaa olla vaarassa tai hänen vapautensa ja oikeutensa saattavat olla vaarassa. On ollut tapa auksia, jotka osoittavat, että tällä voi olla vaikutuksia ihmisten elämään, joita ei enää voida sitten muuttaa. Ihmisiä on esimerkiksi pidätetty. Ukrainassa esimerkiksi yksin matkustavat lapset voidaan myöskin pidättää samalla tavoin kuin aikuiset sen takia, että he ovat laittomasti ylittäneet maan rajan turvapaikkaa. Menettelyihin ei ole pääsyä useissa maissa, kuten sanoin, ja ei ole edes kunnollista turvapaikkajärjestelmää. On sanottu, että esimerkiksi Ukrainalla ei ole tällaista järjestelmää, ja UNHCR todellakin vi- heinäkuun 2013 raportissaan vetoaa siihen, ettei turvapaikanhakijoita palautettaisi Ukrainaan, koska tämän turvallisen kolmannen maan periaatteen pohjalta. Ja jos ajatellaan äh, neuvotteluja Turkin kanssa, yksi ar- tästä sopimuksesta neuvoteltiin ja sitä sovittiin, vaikka Turkilla ei ole äh, kunnollista turvapaikkamenettelyä käytössä, sillä on maantieteellisiä rajoituksia, mikä tarkoittaa, että suurin osa turvapaikkaa hakijoista ei voi saada turvapaikkaa Turkista, paitsi UNHCRn menettelyn läpi. Turkki on hyväksynyt uuden lain, joka on erittäin myönteinen, mutta se ei ole vielä pantu täysin täytäntöön, ja sittenkin kun se on pantu täytäntöön, se pitäisi ensin arvioida. Eli jos palautetaan kolmanteen maan kansalaisia läpikulkumaahan, jokin muuhun kuin heidän kotimaahansa, niin silloin – jos he eivät voi sieltä hakea turvapaikkaa, niin vaarana on, että heidät palautetaan heidän lähtömaahansa. Tässä esimerkiksi näin on käynyt Venäjän kansalaiselle Tsecheniasta, joka on palautettu Ukrainaan ja Ukraina palauttaa tämän henkilön sitten takaisin Venäjälle. Näin on kyse myös Serbiasta, joka palauttaa näitä henkilöitä Montenegron, eli turvapaikkamenettelyn täytyisi olla erittäin tärkeä kysymys, kun päätetään takaisinottosopimusten neuvotteluista. Ja niilläkin e, valtioilla, joilla tällainen takaisinottosopimus on, niin siinä pitäisi olla sellainen keskeyttämislauseke, jolla takaisinotot voidaan keskeyttää, mikäli on tietoja vakavista ihmisoikeusrikkomuksista. Ähm, me tiedämme hyvin vähän näistä tapauksista, koska hyvin vähän valvontaa on, on ollut. Valvonnasta on jo puhuttukin, en aio puhua siitä kovinkaan paljon. Haluaisin vain sanoa, että me todellakin vaadimme riippumatonta ja tehokasta valvontaa. Me tarvitsemme avoimuutta ja todella toivoisimme tämän pilottihanke, jonka kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö käynnistää on avoin hanke, jonka tulokset ovat avoimia ja kansalaisjärjestöt otetaan mukaan. Ja että tämä ei ole pelkästään pilottihanke, vaan että siitä tulee tehokas ja systemaattisempi väline. Johtopäätöksenä uskon, että Äh, kertomukset ihmisoikeusrikkomuksista on otettava huomioon, kun EUn jäsenvaltiot neuvottelevat ja arvioivat takaisinottosopimuksia. Meillä oli hyvin paljon hyviä suosituksia Euroopan komission arvioinnissa EUn takaisinottosopimuksista vuonna 2011, mutta valitettavasti vain hyvin harvat näistä suosituksista toteutettiin. Äh, tarvitaan enemmän avoimuutta. Se on myös tässä suhteessa tärkeää, jotta tiedetään, mitä näille suosituksille tapahtuu, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ähm, palauttamisella voi olla mm, todella vakavat seuraukset äh, niille ihmisille, jotka palautetaan, eikä ihmisiä tulisi koskaan palauttaa äh, maihin, jossa heidän henkensä tai vapautensa on vaarassa. Jäsenvaltioiden vastuu ei äh, lopu niiden rajoille ja Euroopan parlamentin rooli on myös se, että se muistuttaa jäsenvaltiota tästä ja että se Euroopan parlamentin tulisi olla aktiivinen varmistaessaan, että on kunnollista valvontaa. For a first exchange of views, I... Kiitokset. Kiitokset. The desk officer. Kiitokset. Ja nyt käsittääkseni unionin ulkosuhdeyksikön hallinnon edustaja ei ole päässyt tänne, mutta meillä on komission edustaja äh, sisäasioin pääosastosta Nils Kolman. Nils Kolman, olkaa hyvä. Niin, vaimo jäi kotiin, mutta jos sopii, niin minä tässä sitten edustan komissiota. Nils Kolman on nimeni. Meillä on kahden miehen ryhmä, joka vastaa neuvotteluista ja täytäntöönpanon valvonnasta silloin, kun kyse on vastaanottosopimuksista, takaisinottosopimuksista. Me olisimme tietenkin halu, voineet esittää teille yksityiskohtaisemmankin selvityksen toimintamallistamme tällä alalla. Se on kehittynyt huomattavassa määrin sen jälkeen, kun Pakistanin kanssa sopimus allekirjoitettiin, mutta minä teen kaikkeni antaakseni teille pähkinänkuorossa infoa. Me suhtaudumme vakavasti näihin sopimusten vaikutuksiin, ihmisoikeuksiin. Se kuvastuu vuoden 2011 arviointiraportissa, jonka me olemme tuottaneet. Tämä on komission tiedonanto, jossa tehdään myös, esitetään myöskin lukuisia suosituksia. Mitä tulee oikeudelliseen kehykseen, on selvä. Tässä täytyy korostaa sitä, että takaisinottosopimukset eivät missään nimessä mitätöi näiden sopijavaltioiden velvoite, että noudata kansainvälisiä määräyksiä päinvastoin. Eli täytyy huomioida Geneven pakolaismääräyksiä tai sitten YK ihmisoikeussopimusta. Ketään ei voida palauttaa tai käännyttää, mikäli hänen henkeensä tai hänen oi, kohdistuu tai hänen oikeuksiaan mahdollisesti loukattaisiin. Eli tässä suhteessa kaikki nauttivat samoista suojelutoimista. Me olemme toki tietoisia siitä, että juridisen kehyksen ja käytännön täytäntöönpanon suht välillä voi olla eroja. Tästäpä syystä vuoden 2011 raportissa, johon viittasin, niin löytyy lukuisia suosituksia tiettyjen liitännäistoimenpiteiden tai lisäsuojelutoimenpiteiden suojelutoimenpiteiden käyttöön ottamiseksi. Osa niistä löytyy näistä uusimmista neuvotelluista takaisinottosopimuksista. Live-valiokunta näytti vihreää valoa Armenian kanssa tehtävälle sopimukselle. Täysistuntoa uskoakseni äänestää tästä lokakuun ykkösessä. Tämä on ensimmäinen takaisinottosopimus, jossa on tähän liittyviä uudistuksia. Sieltä löytyy yksi artikla, jossa viitataan sopijapuolten oikeuksiin itse prosessin aikana, erityisesti vastaanottava valtion oikeudet tämän takaisinoton toteututtua. Ja lisäksi siellä on määräys, jonka lisäksi voidaan vapaaehtoisesti palauttaa henkilö ja annetaan myöskin mahdollisuus keskeyttää sopimus tapauskohtaisesti tarpeen niin vaatiessa. Lisäksi komissio lisää tätä valvontapuolta, niin kuin äsken totesin. Me olemme toivekkaita sen suhteen, että järjestelmä otetaan piakoin käyttöön. Sitä sovelletaan Ukrainassa ja Pakistanissa, niin kuin täällä jo tuli todettua projektikausi on kolmivuotinen ja me yritämme toimia mahdollisimman avoimesti, eli kansalaisyhteiskunta IOM ja UNHCR olisi muka, mukaan tulo mahdollisuus. Kolmen vuoden jälkeen sitten kerrotaan, miten järjestelmä on toiminut. Tämä monitorointijärjestelmä on lisää sille nykyiselle jo käytössä olevalle järjestelmälle, jossa komitea valvoo näiden sopimusten täytäntöönpanon käytännön toteutusta. Ja mitä tulee kolmansien kansal- maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden tilanteeseen, pitkän aikaa me olemme pit- tätä asiaa käsitelleet Tärkeää on tässä huomioida, että harvoin tätä välinettä käytetään. Tarkoituksena on tietenkin palauttaa ihmiset kaikin keinoin alkuperämaahan. Tässä on olemassa myöskin nopeutettu menetelmä, mutta sitä ei kovinkaan usein ole käytetty. Komission tilastotietojen tilastotiedot ovat vielä aika lailla hajanaisia. Me olemme esittäneet erinäisiä suosituksia tähän suhteen. Tämän suhteen me tarvitsemme parempia tietoja, jotta me tiedämme, miten ylipäätään tämä järjestelmä toimii, erityisesti kolmansien maiden kansalaisten osalta. Eli kvantitatiivista ja kvalitatiivista parannusta kaivataan näiden tietojen osalta. Kiitoksia. Kiitos tästä ja nyt sitten voimme käydä keskustelua. Haluatko jäsenet esittää jotakin? Ja tässä sitten vielä Biller esittää myös omia ajatuksiaan. Haluatteko nyt esittää jotakin? We don't have very often this on our agenda and I'm... No meillä ei ROA-valiokunnassa ole tätä kovinkaan usein esityslistalla, jotta minä en ole mikään asiantuntija. Minulla on kysymyksiä teille ja olen hyvin pahoillani siitä, että kukaan ulkosuhdehallinnosta ei ole täällä. Siitä olisi jotain hyötyä, jos voisimme keskittyä tähän, erityisesti Pohjois-Afrikkaan. Minulla on joten kysymyksiä teille. Toivottavasti kysymykseni ovat sopivia, koska en ole tässä asiantuntija. Sanoitte, että on tällainen yhteinen takaisinotto komitea, joka käsittelee näitä kysymyksiä. Nyt olen teiltä ja kaikilta puhujilta kuullut, että tarvitaan enemmän riippumatonta valvontaa, joten mikä on teidän arvionne miltä tämän valvonnan pitäisi näyttää tässä yhteisessä takaisinottokomiteassa. Toimiiko tämä jo vai tarvitaanko lisää riippumattomia kertomuksia? En halua mitään etukäteisarviota tehdä, mutta vasta silloin, kun on ollut riippumattomia kansalaisjärjestöjä, ähm, raportteja, niin silloin EUn toimielimet reaktoivat. Äh, ajattelen tässä tätä Hirsi versus Italia-tapausta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, jossa ihmisiä on lähetetty takaisin Gaddafin Libyaan, joutuneet kidotuksi ja kaikki paperityö oli tehty, mutta vain kansalaisjärjestöjen rohkeuden kautta he kääntyivät Strasbourgin tuomioistuimen puoleen ja saivat hyviä päätöksiä aikaan, joten me olemme myös toiselta pääosastolta kuulleet, että nyt on ryhdytty turvalausekkeisiin, että tästä oikeuspuitteista tulisi käytännönläheisempi. Minusta mukava tietää, miten voisimme parantaa tätä valvontaa. Sama koskee niin, ja sanoitte, että Serbia ei ole turvallinen maa, joten äh, ruovaliokunta ähm, tarkastelee myös ihmisoikeuskysymyksiä Serbiassa. Ehkä meidän pitäisi tarkastella sitäkin, miten tämä äh, turvapaikkalaki äh, Serbiassa etenee. Sanoitte, että kriteerit takaisinotolle, niitä täytyy arvioida uudelleen. Ymmärsinkö oikein? Updated. Niin, niitä täytyy kyllä päivittää. Ne on laadittu vuonna 2002. Eli on aika päivittää niitä. Now, um... Hyvä. Ja sitten edustaja Rovas Rammille ja myöskin liittyen valvontaa, te puhuitte tästä pilottihankkeesta, jota suunnittelette. Onko teillä jo olemassa olevia tapauksia, joissa ihmiset menivät tuomioistuimen eteen, koska he, heihin kohdistui ihmisoikeusrikkomuksia sen jälkeen, kun heidät oli lähetetty kolmanteen maahan tai kotimaahansa. Ehkä voitte vielä kerätä kysymyksiä Ja Ekren edustajalle te vaaditte eh, vahvempia ihmisoikeuslausekkeita tässä palautussopimuksissa ja sanoitte, että tarvitaan hyviä turvapaikkaa lakeja ja menettelyjä. Ja sanoitte myös, että tarvitaan valvontamekanismia. Onko teillä muita kriteerejä, esimerkiksi mitä äm, tulisi tehdä, millaisissa tapauksissa tällaiset takaisinottosopimukset täytyisi keskeyttää. Nyt kuulen komissiolta, että tällainen mahdollisuus on, mutta millaisissa tapauksissa tämä on mahdollista? Millaisia tilanteita tarvitsemme, jotta äm, nämä sopimukset voidaan keskeyttää? Tässä kaikki omalta osaltani. Kiitoksia. Kiitokset ja nyt sitten vastauksia ja reaktioita näihin kommentteihin kohta puoliin voimme kuulla myös siihen, mitä Lohpiileriltäkin kuulimme, mutta ehdotan, että annamme puheenvuoron myös Romero Lopesille. Tekin halusitte vielä jotain sanoa, ja jos joku muu vielä haluaa jotakin sanoa, niin toivottavasti nostatte kätenne ylös, niin sitten voimme kerätä kysymykset yhteen ja sen jälkeen saada myös vastaukset. Romero Lopes, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, niin minä halusin kiittää esittelijöitä mahdollisuudesta saada tätä tietoa takaisinottosopimuksista ja myös kun komissiokin on paikalla, niin haluaisin saada tietää tarkemmin muutamista ehdoista, joiden sisällä tuota ottosopimusta ja direktiiviä ollaan soveltamassa, koska tosiaan tuo takaisinottodirektiivi on eri maissa hyvinkin eri tavalla varmasti saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja nuo äh, pidätysajat ja olosuhteet ovat hyvin erilaisia eri unionivaltioissa. Joka tapauksessa tuo komission tutkimus vuodelta 2011 siitä, että täytyisi uudelleen arvioida takaisinottosopimuksen tiettyjä kohtia saavat ajattelemaan, että tilanteiden eroavaisuus on huolestuttava unionivaltioissa ja minä tahtoisin kysyä niiltä, jotka ovat täällä nyt paikalla, miten näitä eroja, valtavia eroja voitaisiin yhtenäistää, erityisesti kun kyse on pidätyskeskuksista ja erilaisista sulkemisleireistä turvapaikanhakijoille ja myös laittomille maahanmuuttajille. Juuri mitään ei ole tehty, eikä myöskään valtavia epätasapainoisuuksia ja ihmisoikeusloukkauksia, joita Euroopan unionissa tapahtuu tässä kysymyksessä, ole tuotu tuomittaviksi. Voisimmeko saada tästä lisätietoa, jotta tällaiset tilanteet tulisivat suuren yleisön tietoon, ja kun kysehän kuitenkaan ei ole ihmisistä, jotka olisivat tehneet minkäänlaisen rikoksen. Eli tällaisen tietopyynnön esittäisin. Kiitokset. Kiitokset. Onko vielä sanottavaa? Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin esittää amatöörimäisen kysymyksen. Puheenjohtaja esitti loogisemman kysymyksen, mutta mitä täällä sanottiin kahden vieraan suulla, että Serbia ei olisi turvallinen maa. Voihan nyt. Voitteko selittää käytännön sanakäänteen, miten te päädytte tähän? Viisumivapaus myönnettiin Baltiamaille, eli vapaa pääsy Schengenin alueelle turvattiin. Oliko se järkevä päätös, jos Serbia ei ole turvallinen maa. Eli voisitteko hiukan valottaa näitä taustoja? If no further points. Onko muuta? Niin, komission edustaja sai tämän kysymyksen. Ehkäpä kolman voisitte vastata tähän Romero Lopesin kysymykseen. Not being uh, an expert myself on the return directive. En ole tästä takaisinottodirektiivistä sen enempää asiantuntija, joten annan tässä kollegalleni puheenvuoron. Everybody. Hyvää iltapäivää vain. Niin minä olen kysymyksenne ymmärtänyt siten, että ihmettelette miksi säännöt ja menettelytavat eivät ole täysin yhtenäisiä takaisinotossa kaikissa jäsenvaltioissa. No, tämä on onkin, onkin takaisinottodirektiivin varsinainen sisältö, että pelivaraa on olemassa. Ja sitten näistä säilönottokysymyksistä meillä on selkeät säännöt olemassa ja selkeät ehdot tästä. Neuvotteluissa oli hyvin vaikea päästä näihin turvalausekkeisiin ja saada ne mukaan olemassa oleviin sääntöihin. Jäsenvaltioiden täytyy hyväksyä se, että säilönotto ja pidätys esimerkiksi on vain viimeinen keino, vihoviimeinen keino. Ja että eh, on myös ymmärrettävä, että ei koko järjestelmää ole täysin yhtenäistetty eikä myös säilytetty aikoja välttämättä kaikkia tyydyttävällä tavalla, mutta kuitenkin se, mihin me olemme päässeet takaisin on hyvä askel oikeaan suuntaan joka tapauksessa. Ja sitten jos ajattelemme jäsenvaltioiden transponointia, niin se on käynnissä. Ja sopimusten valvojana me hyvin tarkkaan yksityiskohtaisesti katsomme, miten tätä täytäntöön pannaan jäsenvaltioissa ja miten sitä transponoidaan. Ja jos on syytä esittää kysymyksiä, vaikka ne olisivatkin epämukavia, niin kyllä me sitten kysymyksiä esitämme. No niin, palataanpa sitten taas tänne puhujapöydän taakse Lohpilbel on kysynytkin tätä, eli varmaan nyt sitten johtopäätöksiä voitte esittää. Eli Kassarino, ehkä te ensiksi, vai haluaako Sram ensiksi, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, I would like to... Kiitoksia oikein paljon. Yritän vastata kahteen kysymykseen edustaja Lohpiiler. Ensimmäinen liittyy siihen, mitä enemmän yhteiset takaisinottokomiteat voisivat tehdä ja miksi valvonta on teknisempää kuin ihmisoikeus äh, näkökulmaa korostavaa. Nämä komiteat ovat enemmän tällaisia kahdenvälisiä EUn ja äh, takaisinottavan valtion välillä, joten ne eivät pysty olemaan riippumattomia, koska ne ovat nämä kaksi osapuolta, jotka katsovat kuinka hyvin ne ovat toimineet. Ja siksi mielestäni tarvitaan kansainvälisiä järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä tämän valvonnan täydentämiseksi teknisellä tasolla, kuinka nopeasti saadaan vastaus, kun esitetään pyyntö, kuinka pian takaisinotto toteutetaan. Tarvitaan henkilö, joka seuraa näiden ihmisten tilannetta takaisinoton jälkeen ja niin poispäin. Ja sitten haluaisin mennä tähän teidän toiseen kysymykseen, nimittäin kysyitte, onko teillä esimerkkejä valvonnasta, ähm, jota on tehty ja ihmisoikeusongelmia tunnustettu? käynnistettiin. No minä työskentelen Ukrainassa ja yhdessä UNHCR ja Ekran kanssa me kehitimme välineen muutamia vuosia sitten. Sen nimi on valvontamekanismi, tarkkailumekanismi ja sen tarkoituksena on katsoa millainen pääsy maahanmuuttajilla on palveluihin ja apuun, kun he ovat pidätettynä, mukaan lukien sellaiset, jotka on palautettu EU-valtioista. Ja se, mitä näimme, on, että jotkut ihmiset väittivät, että he ovat yrittäneet hakea turvapaikkaa EUn jäsenvaltiossa, eikä heille annettu mahdollisuutta. Ja Ukraina taas ajatteli, että kun heille annettiin mahdollisuus Euroopan unionissa, niin miksi he sitten antaisivat mahdollisuuden tähän turvapaikkamenettelyyn. Yhdessä katsoimme myös paljon enemmän perusoikeukset, jotka eivät niinkään liikkuneet turvapaikkaan, esimerkiksi oikeus saada tulkkausta, oikeudellista avustusta, oikeus ymmärtää, mitä tuomioistumista tapahtuu. Ja tämän välineen kautta, joka antoi tietoa ja rakentavan vuoropuhelun kautta saavutimme varsin paljon. Ja nyt esimerkiksi kansalaisjärjestöt pääsevät esimerkiksi tällaisiin pidätyskeskuksiin ja voivat antaa oikeudellista apua missä tahansa vaiheessa. En tiedä vastasinko kysymykseen, mutta kiitoksia. Um, so I, I reply accordingly to... Niin, pyrin vastaamaan myös näihin kysymyksiin. Yhteinen takaisinottokomitea kaikilla unionin takaisinottosopimuksilla on tällainen oma komitea, joka kerää yhteen eri sidosryhmiä myös kolmannesta maasta selkeästi ihmisiä komissiosta myös ja jäseniä unionin jäsenvaltioista, jotka ovat mukana kahdenvälisessä yhteistyössä. Ja täytyy muistaa se, että ei kaikki unionin jäsenvaltiot, eivät kaikki unionin jäsenvaltiot tee kahdenvälistä yhteistyötä kolmansien valtioiden kanssa, niiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet tuon takaisinottosopimuksen ja pano pöytäkirjan. On ehkä liian proto- provosoivaa, mutta ei tässä ole kyse mistään sine qua non eh, tapauksesta. Tässä saatetaan nähdä tuo unionin takaisinottosopimus eh, sellaisena, että yhteistyö vastaa unionin takaisinottosopimusten vaatimuksia, joilla ei valtioilla ei ole olemassa tuollaista täytäntöönpano pöytäkirjaa. Ja se on suuri asia, koska silloin kun tällainen asiakirja on olemassa, niin silloin oma yhteistyö jää sen piiriin, eli kaikki on selvää tietyllä tavalla, mutta niin ei aina kuitenkaan ole, ja tämä on suuri kysymys valvoessamme unionin takaisinottosopimusten täytäntöönpanoa. Tämä yhtenä kysymyksenä. Ja sitten tahtoisin myös toisen asian selostaa tässä Lissabonin jälkeisessä ajassa, eli parlamentti parlamentin valta suhteessa neuvostoon tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä. Minun mielestäni parlamentilla on avaintehtävä valvonnassa tuon sekakomitean kautta. Tämän olen maininnut jo tuossa kertomuksessa, jonka kirjoitin vuonna 2010 parlamentille. Toivon, että se myös jonain päivänä olisi totta. Minun mielestäni tämä on oikein olennaista Lissabonin jälkeisenä aikana. Ja erityisesti jos katsomme nyt sitä kriteeriä, niitä kriteerejä, joita käytetään löytääksemme niitä kolmansia valtioita, joiden kanssa unionin takaisinottosopimuksia on suo, solmittu ja joiden kanssa niitä pitäisi ryhtyä solmimaan, niin tässäkin parlamentilla pitäisi olla sanansa sanottavana näiden kriteerien määrittelyssä. Noinkö hän vastannut jo kysymykseenne? Ja sitten Serbia. Serbia ei ole turvallinen kolmas valtio, jos nyt saan viitata siihen kertomukseen, jonka UNHCR viime vuonna laati kaksi vuonna 2013, niin uskon, että arvioinnit ja kertomukset, joita saamme UNHCRltä, ovat toimivat politiikan päättäjien apuna päätöksenteossa ja ne ovat vakavasti otettavia. Haluaisin huomauttaa, että on jo yhdessä direktiivissä, unionin direktiivissä vuoden 2005 teksti turvapaikkahakemuksista, artikla 27, jossa määritellään selvästi se, mitä, mikä on turvallinen kolmas valtio. Jos te haluatte, niin tietysti minä voin lähettää tämän asiakirjan teille, jotta saisitte sitten selvät sävelet siitä, minkälaiset nämä kriteerit oikeastaan ovat. Kiitoksia. Thank you. No, kiitokset. Ehkä vielä tekin haluatte vastata tähän, Supios David. On the suspension clause. Mitä tulee tähän keskeyttämislausekkeeseen, mielestäni on tärkeä kysymys ja komissio on esittänyt myöskin suosituksen. Jos turvalauseke löytyy sopimuksesta, jossa sanotaan, että ihmisoikeuksia on kunnioitettava ja että luetteloidaan kaikki tekstit ja yleissopimukset, joihin sopijaosapuolet ovat liittyneet, niin Eiköhän se ole aika lailla hyvä parannus aikaisempaan verrattuna. Ja sitten takaisin ottaa maassa välttämättä Ukrainassa, Pakistanissa, serviassa tai Turkissa tilanne ei ole niin hyvä kuin mitä se paperilta näyttää. Milloin tällaista keskeyttämislauseketta käytettäisiin esimerkiksi satunnaiset pidättykset tai ihmisoikeuksien loukkaukset tai jos palautetut henkilöt pidätetään saman tien ilman sen kummempaa tarkastelua tai sitten, että henkilön pidätysaikaa jatketaan ilman sen kummempaa tarkastelua, niin silloinhan rake, rikotaan perusoikeuksia vastaan ja ihmisoikeusyleisopimusta vastaan. Huono kohtelu tai olosuhteet maassa ovat niin huonot, niin silloin voidaan keskeyttää tai sitten huono kohtelu vastaanottomaassa ovat perusteita tällaiselle keskeyttämiselle. Tällaisissa tapauksissa sopimukset pitäisi jäädyttää. Ja jos käy ilmi, että Ukraina ei no, noudata sille langetettuja velvoitteita, niin silloin takaisinotto sopimusta ei pitäisi soveltaa näihin kolmansien kansalaisiin. Ja sitten nämä kysymys, joka liittyy turvalliseen maahan. Kyse on juridista termistä, mutta voin sanoa, että Serbia ei ole turvapaikanhakijoille turvallinen maa, ei välttämättä edes oman maan kansalaisillekaan serbialaiset hakevat turvapaikkaa suojelun tarpeeseen vedoten. Ja muistuttaisin teitä siitä, että ensimmäisessä turvapaikka suojeludirektiivissä sanottiin, että Euroopan unionin tulisi luoda Äh, turvallisen alkuperämaiden luettelon, mutta koskaan ei päästy yhteisymmärrykseen tästä luettelosta. Eli turvallinen maa terminologina, terminologisesti on hankala jäsenmaillekin. Kyse on aina tästä yksittäisestä äh, tapauksesta tai maasta. Ja ihan hiljattain julkistimme tällaisen turvapaikan tietopankki äh, asiakirjan, joka löytyy äh, sivustoiltamme. Henkilö palautettiin Unkarista Serbiaan nopeutettua menettelytapaa käyttäen ja keskellä talvea hänet vain tuupattiin rajan yli umpihankeen. Tämä nainen oli hyvin nuori ja hän pääsi takaisin Unkariin ja jätti turvapaikkahakemuksen ja sai myöskin tämän turvapaikka-aseman. Raised. I don't see any. Kiitoksia. Kuka muu ei näytä pyytävän puheenvuoroa. Ei kukaan järjestöistä eikä mistään muutakaan näitä haluan puhua, joten uskon, että nyt olemme päässeet sitten johtopäätösvaiheeseen. Kiitän kaikkia panelisteja, joita olemme nyt jo saaneet kuulla, ja myös Lohpiileriä. Haluatko vetää, tehdä asiasta johtopäätökset? A nice quote, kiitoksin ja päätän tämän mukavaan sitaattiin, jonka juuri löysin. Olen iloinen, että järjestämme tämän kuulemisen yhdessä ihmisoikeusvaliokunnalle. Äh, Kirjan ylös ja äh, odotan, että saamme kuulla kansainvälisen siirtolaisuusjärjestöltä, mitä tuloksia he saavat tästä pilottihankkeestaan. Mutta kuten sanoin alussa, me teimme äh, Ruan lausunnon äh, Tukholman ohjelman puolenvälin arvioinnista. Kollegamme myös Piteksen teki. Ja mitä siinä sanotaan? sanotaan näistä yhteisistä takaisinottokomiteoista. Siinä me vetoamme komissioon, jotta ei pelkästään parlamentti, vaan myös kansalaisjärjestöt, äh, kansainväliset järjestöt ja parlamenttien jäsenet voisivat osallistua näihin komiteoihin ja vaadimme, että komissio antaisi eh, parlamentille pääsyn tämän komitean asiakirjoihin ja me toivomme, että live-valiokunta ja eh, tietenkin meidän valiokuntamme, mutta myöskin suurin osa eh, poliittista puolueista täällä kannattaisivat tällaista suositusta. Siitä olisi todellakin hyötyä, jotta voitaisiin parantaa näiden yhteisten takaisinottokomiteoiden työtä, koska juuri tämä asia, jonka kerroitte tuossa alussa. Usein tämän tyyppinen politiikka, jossa pakolaisia lähetään takaisin, ne ovat aika Äh, skandalinomaisia ja suurin osa poliittisista puolueista saa ää, äh, lain muutettua vasta sitten, kun joku tällainen skandaali on tapahtunut, kun tällainen takaisin lähetetty pakolainen löytää jonkun, joka pystyy häntä puolustamaan e, ja pääsee takaisin. Valitettavasti meillä ei ole vielä omasta mielestäni riittävän ihmisoikeusvetoista maahanmuuttopolitiikkaa tai turvapaikkapolitiikkaa. Kiitoksia vielä kerran. Kiitokset teille kaikille. So those colleagues for um, from DROA. I have to remind you vielä äh, DROA-valiokunnan kollegoille. Muistutan teitä siitä, että huomenna tapaamme eri salissa. Meillä on äh, Iran kuuleminen ja tapaamme ASP 3G3 kello 9. Kiitoksia. Würden Sie